Tunnen 5. Äh, maaliskuuta 2018 lähtien ja ilmoittaa sitä kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, koska edustaja Viorika Dancila on nimitetty Romanian pääministeriksi. Euroopan parlamentti toteaa hänen edustajan paikkansa vapautuneen 29. tammikuuta 2018. Äh, Romanian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että edustaja äh, Viorika Dancilan tilalle on 31.2018 lähtien valittu edustaja Gabriela Zoana. Toivotan tervetulleeksi uuden kollegan ja muistutan siitä, että että työjärjestyksen mukaan hänellä on täydet oikeudet toimia Euroopan parlamentissa ja sen elimissä.